julkilausuma YK on korkean tason kokous HIVistä, AIDSista. Ja näin ensimmäinen puheenvuoro komission jäsen Andriy Kaitis. Olkaa hyvä. President. Puhemies, arvon parlamentin jäsenet. Miljoonat ihmiset maailmassa elävät HIV, äh, AIDS taudin parissa. Olemme kulkeneet pitkän matkan, kun olemme torjuneet tätä vakavaa sairautta. Mutta jos haluamme onnistua AIDS-epidemian lopettamisessa vuoteen 2030 mennessä, meidän täytyy pönkittää komission jäsen pieni hetki. Hyvät naiset ja herrat, ne kollegat, jotka eivät aio osallistua tähän keskusteluun, pyytäisin teitä poistumaan salista pikaisesti ja jos mahdollista hiljaisesti. Tämä äh, koskee teitä kaikkia, hyvät kollegat. Herr Kollege. Äh, parahin kollega siellä. Ja Herr Gualtieri. Ja Gualtierikin siellä. Gualtieri, edustaja Gualtieri. Tajani, kat... Tajani, sanoppa sille kuoltierille siinä, että no niin, ja näkemiin teille kaikille. Kiitoksia. Komission jäsen, olkaa hyvä, voitte jatkaa. Kiitoksia puhemies, niin jatkan. Eli jos me haluamme menestyksekkäästi lopettaa AIDS-epidemian vuoteen 2030 mennessä, niin meidän täytyy pönkittää ja lujittaa ponnistuksiamme, jotta voimme ennaltaehkäistä HIViä ja AIDSia meidän täytyy antaa kaikille mahdollisuus varhaiseen diagnoosiin ja meidän täytyy tarjota soveliasta hoitoa kaikille niille, jotka tarvitsevat sellaista. Komissio on tyytyväinen YK on korkean tason HIV-AIDS-kokouksen, joka on tarkoitus pitää kesäkuussa New Yorkissa, ja tukee sitä, että vastaamme entistä lujemmin tähän haasteeseen. Erityisesti tämä tauti koettelee Saharan eteläpuolella olevaa Afrikkaa. Kaksi kolmesta saa infektion. Erityisesti nuoret tytöt ovat uhan ja vaarassa. Tässäkin tällä meidänkin mantereellamme itäisessä Euroopassa HIV-infektioiden lukumäärä nousee. Euroopan unionin täytyy toimia, jotta AIDS-epidemia saadaan päätökseen, saadaan loppumaan äh, kotipuolessa, naapurimaissamme ja muissakin maailmankolkissa. Meidän täytyy antaa tukea niille maille, jotka tarvitsevat sitä eniten, erityisesti sellaisille maille, joilla on alhainen tulotaso. Meidän täytyy tukea äh, globaalin rahaston kautta AIDSin torjumista, myös tuberkuloosin ja malarian torjumista. Nämä taudit koskevat 8 miljoonaa ihmistä. EU ja sen jäsenvaltiot antavat puolet jo globaalin rahaston resursseista. Yli 1,5 miljardia euroa on jo annettu Euroopan unionin budjetista tätä tarkoitusta varten. Me aiomme luvata toiset 470 miljoonaa vuoseen 2019 saakka. Kestävän kehityksen tavoitteet siis viime vuodelta ovat erittäin tärkeä painopisteen muutos siihen, että me enemmän otamme huomioon ihmisten terveystarpeet. Jos ajatellaan AIDSia ja muitakin sairauksia, niin meidän täytyy pohtia kolmansien maiden kapasiteettia antaa terveydenhoitoa, puhdasta vettä ja terveydenhoitopalveluita kaikille kansalaisille. Meidän täytyy puhaltaa yhteen hiileen. Kansallinen rahoitus erityisesti alhaisen tulotason maissa ei vielä riitä. Meidän täytyy auttaa näitä maita. Me olemme edistyneet jo aika paljon. Esimerkiksi äidistä lapseen taudin siirtymistä on jo pystytty vähentämään ja lasten altistumista AIDSille on voitu vähentää. Meillä on uusia hoitoja, ja, mutta niistä huolimatta meillä on vielä paljon haasteita. 300 000 ihmistä EU-sakin tarvitsevat elinikäistä hoitoa. 30 000 ihmistä infektoituu joka vuosi vaikka hiviä voitaisiin torjua, se voitaisiin estää. Kustannukset maksavat, hoito maksaa miljardeja ähm, euroja. Siksi jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan tulisi äh, parantaa ennaltaehkäisyä, parantaa testausta ja antaa kaikille äh, yhtäläinen pääsy hoitoon. Erityisesti täytyy kiinnittää huomiota äh, Itä-Eurooppaan ja Aasiaan. Siellä epidemia edelleenkin jyllää. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä taudin torjumisessa. Meidän täytyy intensifioida työtämme niissä maissa, joissa tämä vitsaus on pahin. Kiitoksia nyt puheenvuoro. Edustaja Busolle kaksi minuuttia. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitos, herra puhemies. Minusta on hyvä, että komission jäsen on paikalla täällä täysistunnossa. Olen samaa mieltä monista asioista kuin hän tämä uusi YK pääsihteerin raportti, joka liittyy hiv ja AIDSiin, puhuu näistä edistyksistä, joita on tapahtunut viimeisen 15 vuoden aikana. Huolimatta edistyksistä on mahdollista menettää kaikki, mitä on tehty tähän asti, jos ei ryhdytä tarvittaviin toimiin tulevina vuosina. Joten pitää lisätä investointeja ja erityisesti ennaltaehkäisyn alalla. Puolet niistä henkilöistä, jotka on saanut HIV-tartunnan näinä viime vuosina, on, kuolleita, on kuollut, kun eivät ole, siksi eivät ole saaneet, saaneet tarvittavaa hoitoa. Kuitenkin edistystä on, erityisesti vuodesta 2011 lähtien. Tämä hoito, HIV, hoito on saatu aikaan yli kahdella miljoonalle ihmiselle – mikä on johtanut kuolintapausten valtavaan laskuun, mutta kuitenkin pitää huomioida sosiaaliset vaikutukset, kuten köyhyys, epätasa-arvoisuudet, syrjintä, erityisesti niille haavoittuvaisimmille osille. Puhun niistä ihmisistä, joiden ei pitäisi enää kärsiä syrjinnästä ja totta kai puhun tässä ennen kaikkea lapsista. Tilastot osoittavat, että vuonna 2014 tartun saaneiden lasten määrä on laskenut, mutta edelleenkin ongelmia on kehittyvissä maissa. Tavoitteidemme pitää olla paljon, kor- äh, paljon kunnianhimoisempia, pitää olla sosiaaliturvajärjestelmiä, pitää auttaa hoitoon pääsyä koko ihmisenkin aikana. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Guerrero Salom. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, YK-konferenssissa huomioidaan viimeisten 15 vuoden merkittävät saavutukset tällä alalla, jotka ovat johtaneet siihen, että tauti havaitaan huomattavasti entistä aikaisemmin. Siihen on lääkehoitoa ja terveydenhoitoala on todella vastannut hyvin koordinoidusti tähän tartunta tautiin, joka on tarttunut miljooniin ihmisiin maailmassa. Mutta näistä menestyksistä huolimatta meidän on jatkettava HIVin ja AIDSin torjuntataistelua. 40 miljoonaa ihmistä maailmassa, joista vuonna 2015 yli miljoona kuoli. Edelleen tartuttavat tietyissä maailmankolkissa muita ihmisiä, erityisesti Afrikka, tuskien maan osaa menettää naisia, menettää lapsia tälle taudille. Ja he ovat kuitenkin tulevaisuuden toivo. Ja siksipä olisi äärimmäisen tärkeää, että nämä kolme 90 prosentin tasoa otettaisiin huomioon, eli että 90 prosenttia viruksen kantajista tunnistettaisiin järjestelmässä ja että 90 prosenttia eh, heistä saisi hoitoa ja että 90 prosenttia eh, hoidon saaneista heillä eh, virusten määrä saataisiin näkymättömiin hoidon kautta. Näin tarvittaisiin koordinoitua laadittuja kansallisia suunnitelmia ja strategioita ensinnäkin tartuntojen välttämiseksi ja sitten myös syrjinnän torjumiseksi. Näissä strategioissa tulee sitä se, että joissain maissa, kuten esimerkiksi Espanjassa, kansallista strategiaa on heikennetty ja tällä hetkellä tartunnat ovat Euroopassa lisääntyneet, vaikka muualla maailmassa vähentyneet. Kiitos edustaja Charles Görens, kaksi minuuttia. Merci, Kiitoksia puhemies. Yksi kansanterveyden tärkeimmistä haasteista tänä vuonna on globaali rahoituskonferenssi, jonka avulla halutaan torjua AIDSia. Meidän, siis komissaari jo viittasi tähän kansainvälistä yhteistyötä yhteisöä pyydetään äh, kantamaan vastuunsa. Jos suhtautuisimme nyt höllästi tähän äh, uhkaan, niin antautuisimme paitsi AIDSin edessä myös muiden tautien, kuten äh, tuberkuloosin. se olisi hölmöä. Sen jälkeen, kun tämä rahasto vuonna 2002 perustettiin, niin se on ollut selvä merkki siitä, että tautia kannattaa torjua kaikkien Euroopan unionin maiden ja kaikkien teollistuneiden maiden täytyy ymmärtää, äh, kuinka tärkeä globaali kansanterveys on. Mitä itse AIDSiin tulee, niin ne, jotka tuskin vielä äh, jokin, jotka vielä jokin aika sitten olivat sitä mieltä, että äh, antiretroviruslääkkeitä ei voitaisi keksiä ja löytää, niin heille sanon, että jos heidän näkemyksensä olisi otettu huomioon, niin nyt meillä ei olisi tämänhetkisiä hoitokeinoja. On erittäin tärkeää, että kaikki pääsevät hoidon piiriin. Se on erittäin tärkeää ja onneksi komissio on kantanut jo vastuunsa ja nyt Euroopan unionin jäsenvaltioiden täytyy tehdä samoin. Niin. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Sanchez, puolitoista minuuttia. Gracias, señor Kiitos, puhemies. Äh, HIVistä on tullut maailmanlaajuinen ongelma 81-2007 välillä. Kymmenet miljoonat ovat menettäneet henkensä. Edelleen tartunnan saaneita on 30 miljoonaa. YK on pyrkinyt koordinoimaan HIV-AIDS-torjuntaa ja olisi tärkeää, että Euroopan unioni vahvistaisi tukeaan YKlle. Pelkät sanat eivät kuitenkaan riitä. Jotta saataisiin todellista tukea, meidän täytyisi pohtia uudelleen strategiamme lääkkeiden kehittämiseksi niin, että ihmiset olisivat etusijalla eikä suurten lääkeyhtiöiden intressit. Ja mm, esimerkiksi kauppasopimuksissa on erilaisia tekijänoikeuksiin liittyviä määräyksiä ja patenttimääräyksiä, jotka johtavat siihen, että uusimmat ja tehokkaimmat lääkkeet eivät ole 95 prosentin saavutettavissa, siis 95 prosenttia AIDS-potilaista. Ja nämä ovat YK-tietoja. Lopuksi haluaisin muistuttaa, että kaikkein tavallisin tartuntatapa on seksin kautta mutta Ja vaikka jotkut fanaatikot katsovatkin, että pitäisi olla harrastamatta seksiä, niin ehkäisyvälineiden käyttö on kaikkein tehokkain tapa torjua HIV-tartuntaa. Ja niin miesten kuin naistenkin tulisi käyttää ehkäisyvälineitä ja naisten tulisi seksuaalisessa suhteessa saada käyttää itsemääräämisoikeutta kohtaan. Turvallinen seksi olisi äärimmäisen tärkeää ennen kaikkea naisille. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Hautala, minuutti. Ähm, kiitos, arvoisa puhemies. Se, että Afrikassa tällä hetkellä äh, on havaittavissa vähemmän uusia äh, aids tapauksia kuin ihmisten määrä jotka ovat hoidossa niin on hyvin lupaava ja se osoittaa sen että jos nyt satsaamme

arvoisa Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, globaalisti äh, tavoitteena on saada epidemia loppumaan vuoteen 2020 mennessä, mutta se ei tule onnistumaan, ellemme äh, hoida Afrikan ongelmia, erityisesti äh, Keski-Afrikan tilanne on paha. Jos me emme löydä anti- tai retrovirus, ret, antiretroviruslääkkeitä emme onnistu Afrikassa ähm, ja Afrikan lisäksi meillä on ongelmia myös Euroopassa. Italiassakin on löytynyt uusia diagnooseja, uusia tapauksia. Meillä on joka vuosi uusia tautitapauksia. Äh, siksi on erittäin tärkeää, että että me ryhdymme erityistoimiin taudin ehkäisemiseksi, mutta meidän täytyy myös löytää uusia hoitokeinoja. Kun ajattelemme lääkkeitä, lääkkeiden hinta on edelleen aivan liian korkea ja kun julkisen sektorin rahoista nipistetään jatkuvasti, se johtaa siihen, että hoitoihin ei ole varaa meillä on myös ongelma, joka liittyy siis lääkkeiden saatavuuteen Afrikassa, mutta meillä on myös ongelmia hoidon saamisessa rikkaissa maissa. On, tär- on järkyttävää, että erilaiset

YK kertomuksen perusteella voimme todeta, että edistystä on saatu aikaan AIDSin ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Emme kuitenkaan voi olla tyytyväisiä, koska edistys viimeisten 15 vuoden aikana, joka on saatu aikaan, saattaa nyt pysähtyä meidän on huolehdittava AIDS-epidemiasta edelleen 40 miljoonaa tartunnan saanutta, 22 miljoonaa heistä ei edelleenkään saa hoitoa. Ja täällä parlamentissa olemme keskustelleet oikeudesta lääkkeisiin ja kyllä meidän tulisi tämä ulottuvuus ottaa huomioon kaikessa kehitysyhteistyöpolitiikassamme. Naiset ja tytöt ovat kaikkein heikommassa asemassa oleva ryhmä, eli tässä aivan välttämättä on otettava myös sukupuoliulottuvuus huomioon. Monilla mailla on vielä merkittäviä haasteita edistyä asiassa ja minä haluaisin esittää vetomuksen. Katson, että tässä talouskriisin aikoina meidän täytyy äh, muistaa myös huumeiden käyttö yrittäjät. Nyt heroini on taas suosiossaan korvaamassa kokainin siitä syystä, että se on halvempaa ja näin nämä tartunnat saattavat jälleen lisääntyä. Ja meidän täytyy olla kunnianhimoisia päästäksemme vuoteen 2030 mennessä tästä epidemiasta. Näitä virustartuntoja on torjuttava. Meidän täytyy myös vahvistaa terveydenhoitojärjestelmäämme, jonka täytyy palvella kaikkia kansalaisia yhtä lailla Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Faria, minuutti 30 sekuntia. Kiitos puhemies, kollegat. On selvää, että emme ole edistyneet siten, kuten olisi pitänyt, jos ajatellaan hoiveita ja itseä, niin kuin komission jäsen sanoi, miljoonat ihmiset saavat äh, antiretroviraalisia lääkkeitä tätä hoitoa, jolla hoidetaan yli 30 prosenttia uusista tartunnoista, mutta vaikka kuolleiden määrä on laskussa, edelleenkin monet ihmiset saavat uuden tartunnan. Paljon pitää vielä tehdä, pitää varmistaa, että ihmiset, jotka ovat HIV-positiivisia, edelleenkin voivat käydä ihmisarvoista elämää. Monet ihmiset, näistä ihmisistä siis ei, ei saa lääkkeitä. Kollegat, vuosituhannen uuden vuositunnin alettua emme nyt voi vain unohtaa näitä HIV-ongelmia ja että ne huomiota meidän pitää tulevina viitenä vuotena panna täytäntöön koordinoitu strategia, joka perustuu tärkeisiin pilareihin, jotka liittyvät siihen, että saadaan rahoitusta liikkeelle ja voidaan ennakoida investointeja, joita tarvitaan, jotta voidaan torjua HIV ja AIDSia. Pitää varmistaa, että jäsenvaltiot parantavat kansanterveydenhoitojärjestelmiään ja auttavat tartunnan saaneita ja tekevät yhteistyötä muiden kanssa, jotta voidaan ennaltaehkäistä uusia tartuntoja. Komission jäsen vain holistisella lähestymistavalla pystymme saamaan loppuun tämän noidan kehän ja voittaa tämän taistelun. Toivon, että voidaan tehdä yhteistyötä, jotta nämä vuosittain tavoitteet voidaan täyttää. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Senra Rodriguez, minuutti a e nesta Kiitoksia puhemies. Euroopan unionin ja tämän konferenssin korkeatasoisten osallistujien täytyy ymmärtää, että tästä leimasta on päästävä. AIDSin sairastuneita leimataan edelleen ja näin ollen ihan lainsäädäntötasolla tulisi tehdä muutoksia tietyissä maissa Jopa AIDSin sairastuneita on kriminalisoitu tai tähän sairastumista. Ja kun ajatellaan naisten seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia, niitä tulee puolustaa. Samoin täytyy torjua suurten lääkeyhtiöiden voiton tavoittelua. Ennaltaehkäisy on myös äärimmäisen tärkeä kysymys ja erittäin erityisesti nuoria on Ähm, valistettava asioista. Ja mm, tärkeintä on nyt keskittyä ihmisiin eikä teollisuuteen, joka ei ota ihmisten äh, etua huomioon. Kiitos, hyväksyttekö sinisen kortin? Edustaja Arnotilta, olkaa hyvä. Edustaja Arnot. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia kovasti, puhemies. Kysymykseni on tämä. Ymmärrän kyllä Miksi sanotte, että lääketeollisuus, lääkeyhtiöt veloittavat järkyttävän korkeita hintoja ja ymmärrän kyllä, miksi sanotte, että sillä on vaikutusta HIVin ja AIDSin vastaiseen taisteluun, mutta haluaisin tietää enemmän, mitä sanotte, että, tai mitä ehdotatte, että UK tulisi tehdä, tai YK pikemminkin pitäisi tehdä ensi viikolla? Olkaa hyvä. Eh, eh, Kiitoksia tästä kysymyksestänne. Taisin tuossa puheenvuorossani jo aika selväksi tehdä sen, että Euroopan unionin sekä teollisuusmaiden tulee sitoutua siihen, että tämä patenteilla käytävä liiketoiminta saatetaan kerta kaikkiaan päätökseen. Kaikkien on saatava lääkkeitä kunnon se hintaan. Kiitos sitten edustaja Petir, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tänä, tämä vuosi on 35. Äh, vuosi, tai tänä vuonna on 35 vuotta tullut kuluneeksi siitä, kun HIV AIDS nosti päätään. On tärkeää, että ymmärrämme, kuinka tärkeästä asiasta on kyse, jotta on, kuinka tärkeää on se, että ihmiset käyttäytyvät vastuullisesti. Ähm, on tärkeää, että pidämme huolen siitä, että 10-19-vuotiaat nuoret eivät enää joutuisi äh, altistumaan tälle taudille. Kansainväliset asiantuntijat ovat todenneet, että vuoteen 2030 mennessä tauti voitaisiin torjua kokonaan, mutta jos tämä tavoite halutaan saavuttaa, niin kaikkein haavoittuvimmat ihmiset täytyy tavoittaa. Monilla ihmisillä ei edelleenkään ole pääsyä sen enempää testeihin kuin hoitoonkaan, erityisesti Afrikassa, Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa ja tilanne on erittäin huolestuttava. Myös uskonnollisilla yhteisöillä on tärkeä rooli asenteiden muokkautumisessa. Myös Karitas ja, kans, ja erilaiset kansainväliset uskonnolliset järjestöt ovat antaneet erilaisia ohjeita AIDSin torjumiseksi. Vaikka AIDSin ja HIVin tai tartuntojen määrät ovat laskemassa, niin edelleenkin tartuntoja tulee ja äidit siirtävät tartunnan myös lapsilleen. Karitas, siis kansainvälinen karitasjärjestö ja erilaiset uskonnolliset järjestöt yrittävät saada tähän parannusta. Edustaja Post, Kiitos puhemies. Sosiaalinen leima ja välillä todellinen syrjintä jota kohdistuu myös sairaan terveydenhoidossa eh, HIV-AIDS-potilaisiin tai myös ihan työelämässä, on edelleen merkittävä. Tämä johtaa todelliseen eh, henkiseen kärsimykseen. Ehm, HIV-tartunnan eh, saaneista tulee yhteiskunnassa, yhteiskunnassa täytyy tästä tartunnasta valistaa kunnolla. Kuitenkin kyse on kaikista kansalaisista ja suurin hiviin liittyvä riski on juuri tämä leima ja tämä johtaa sitten siihen, että monet eivät uskalla edes hankkia tietoa taikka mennä testeihin ja hakea hoitoa. Ihmisoikeuksien on oltava asioiden keskiössä, mitä AIDSin ja HIVin torjuntaan tulee. Näitä tartunnan saaneita ei saa syrjiä eikä leimata. WHO on mukaan Euroopan tartunnat ovat nyt lisääntyneet. 142 000 uutta tartuntaa, 2 miljoonaa ja kaiken kaikkiaan. Nyt EU:ssa tarvitaan kansallisella ja paikallisella tasolla poliitikkoja, jotka uskaltavat torjua AIDSia. Meidän on myös investoitava hoitoon, ennaltaehkäisyyn, neulojen vaihto-ohjelmiin ja samoin meidän täytyy tukea kolmansia maita. Doamna Bilbao Barandika. Seuraavaksi edustaja Bilbao Barandica, minuutti 30 sekuntia. Presidente. Kiitos puhemies. Euroopan unionin ja sen kansalaisten täytyy tukea YK pyrkimyksiä päästä AIDSista kansanterveydellisenä uhkana vuoteen 2030 on minulle järjen asia, mutta myös tunteen asia. Per, Permeossa kotikylässäni, pienessä kalastajakylässä, tämä sairaus tappoi äh, valtavan määrän ihmisiä, nuoria ja äh, vanhempia, muun muassa nuoria, jotka kokeilivat huumeita ja saivat tästä tartunnan. Äh, ja Äh, hautajaisia jouduttiin pitämään jatkuvasti, mutta sitten äidit, äh, naiset äh, alkoivat vaatia lisää toimia ja voittivatkin tässä. Ja minä haluan vaatia tätä samaa kaikille Äh, tämä vihollinen on näkymätön, mutta kuitenkin tunnettu ja me emme saa luopua taistelusta. Äh, AIDS elää köyhyydessä, syrjinnässä, epätasa-arvossa. Sillä on äh, naisten kasvot ja mitä tulee kolmanteen maailmaan, emme saa sitä toki unohtaa, mutta emme myöskään itäistä Eurooppaa. Fundamentalistit pyrkivät suitsimaan AIDSin vastaista taistelua, mutta meidän on päästävä siihen, että 90 prosenttia tartunnan saaneista tietää tartunnan saaneensa, että 90 prosenttia heistä pääsee hoitoon ja että 90 prosentilla heistä hoito saadaan toimimaan niin, että virusten määrä romahtaa. Ja kaikilla riskiryhmiin kuuluvilla on oltava oikeutensa. Samoin naisia on voimannut saavutettava ja kyllä tämä tavoite on saavutettavissa. Kiitos, mutta ilmeisesti siis tulkkauksen kansallisuhteen ranskan kielen osalta ja osa kollegoista ei kuullut tätä, joten pyytäisin, että asiasta pidettäisiin nyt huolta, että sama ei toistuisi. Ette voi nyt toistaa koko puhettanne, mutta pyytäisin nyt äh, sihteeristöä hoitamaan ongelman. Ai se oli. No nyt asiat ovat ok taas. Selvä. Seuraavaksi edustaja Poltsak, kaksi minuuttia. Kiitos, herra puhemies. Haluan puhua ennaltaehkäisystä taas komission jäsen sanoi kuitenkin hyviä asioita sitä pitää arvostaa, mitä hän sanoi. Arvostan EUn roolia tällä alalla. Puolet globaalista, globaalista varoista AIDSin torjuntaa varten ja muiden suurten sairauksien torjuntaa varten, kuten tuberkuloosi, tulee EUn jäsenvaltioilta. Tämä on erittäin hyvä asia, sitä pitää korostaa. Minusta Tämä osoittaa, siis tämä sairaus osoittaa lääketieteen kehityksen viimeisen 30 vuoden aikana 20-luvulla. Tämä oli kuoleman tuomio, jos sä tietää nyt sitä voidaan hoitaa joissain määrin. Kuitenkin se on edelleenkin sairaus, jo, jota kukaan ei haluaisi saada. Itä-Euroopassa valitettavasti ihmiset lakkasivat pelkämässä 20 000 uutta tartuntaa per vuosi osoittaa paljon. Tavoitte asetettiin vuodelle 2030, että sairaus katoaisi maailmankartalta on hyvin kunnianhimoinen, mutta tällä vauhdilla se, sitä ei tulla saavuttamaan. Pitää investoida enemmän tutkimukseen ja ennaltaehkäisyyn, niin kuin monet kollegat sanoivat Valitettavasti minun maani tasavalta on myös epäonnistumassa tässä mielessä. Olemme vähentäneet eh, ennaltaehkäisyjärjestelmien määrää. Ja nyt tämä palaaminen takaisin. Meillä on eniten tartuntoja sitten sen myötä, kun aloittiin tilastoja. Joten on tärkeää toistaa, että EU pitäisi investoida taudin torjuntaan, mutta myös investointeihin ja tukea niitä maita, jotka elävät köyhyydessä maat, jotka eivät voi tarjota lääkkeitä. Kiitos sitten puolitoista minuuttia edustaja Schaldemose. Tak for det. Jeg har taletid 1 minut og 30 sekunder. Kiitoksia. Minulle sanottiin, että minulla olisi puolitoista minuuttia, joten sinä aikana kun minä käytän puheenvuoron, niin kolme ihmistä kuolee AIDSiin. Joka 30 sekunti ihminen kuolee AIDSiin. 40 miljoonaa on saanut tartunnan maailmassa. Ja tähän voidaan lisätä 2 miljoonaa joka vuosi. Onneksi. Hyvä uutinen on se, että olemme päättäneet tehdä jotain tälle asialle. Meidän täytyy kitkeä juurneen koko epidemia ennen vuotta 2030 ja me tiedämme, mitkä meidän vuosituhannen tavoitteemme ovat. Ne toimivat, koska ne saavat meidät, meidät toimiva, toimimaan. On kuitenkin huolestuttavaa lukea näitä YK-raportteja, joiden mukaan on niin, että jos me toimimme tämänhetkisten metodiemme keinoin yhä useampi ja useampi saa tartunnan, joten me tarvitsemme enemmän tekoja tarvitsemme kuitenkin myös enemmän rahaa. Lääkkeiden saatavuutta on parannettava, mutta lääkkeet sinään sellaisinaan eivät vielä riitä, koska monet niistä, jotka saavat hoitoa, eivät hyödy pelkistä lääkkeistä. On myös saatava tietoa siitä, kuinka infektio tapahtuu, kuinka tar- tarttuminen tapahtuu. Siksi tarvitaan enemmän tietoa ja enemmän toimintaa. Kiitos. Edustaja Saborska, kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. 2009-2014 vuosien välillä HIV-tartunnan saaneiden lasten määrä väheni 45 prosentilla, samoin aitsiin kuolleiden naisten määrä väheni Naisten tartuntojen ennaltaehkäisy on kuitenkin haaste, samoin kun ajatellaan naisten WHO-suositusten mukaisia synnytyksiä ja tartuntaa lapseen. Synnytyksen jälkeen lapset tulisi diagnosoida mahdollisimman välittömästi ja kun ajatellaan ähm, AIDS- ja HIV-torjuntaa äh, ja hoitoa, niin katoliset äh, Katolisen kirkon järjestöt ovat äh, äärimmäisen sitoutuneita tähän työhön, muun muassa slovakialaisen bratislavalaisen Pyhän Elisabetin sairaalan osasto tekee yhteistyötä ähm, Afrikassa muun muassa paikallisten tahojen kanssa. On olemassa dogma siitä, että poliittisia taikka terveysongelmia tulisi aina ratkaista abortin kautta. Vaikka lapsella olisikin vaaranaa synnytyksessä saada HIV-tartunta, niin itse asiassa raskauden aikana ja välittömästi synnytyksen jälkeen saadulla lääkehoidolla on erinomaisia vaikutuksia ja lapsillakin vauvoilla on oikeus tähän hoitoon. Kun puhutaan miesten ja naisten mm, välisestä ja tasa-arvoisesta suhteesta, niin tämä olisi huomattavasti tärkeämpää kuin aborttiklinikat tai ähm, kondomiautomaatit, jotka, joiden kautta ei vastuuta kanneta. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä ja kiittää komissiota kaikesta, mitä se tekee aitsinen ennaltaehkäisyn suhteen ja paljon on tehty EU-ssa Euroopassa meillä on parhaat lääkkeet, paras teknologia. Tiedämme, miten torjua tätä sairautta. Valitettavasti luvut osoittavat, että tartunnasaista suurin osa on nuoria, ja tämä on kauhistuttavaa. Puhun tässä omasta maastani Latviasta siis, ja huomaamme, että suurimmat lisäykset esiintyvät nuorten parissa, sillä he käyttävät huumeita. Ja se totta kai sitten lisää tartuntariskiä. on ansiosta on avattu hoitokeskuksia Latviaan kolme kappaletta valitettavasti. Ennaltaehkäisykeskukset ja toimenpiteet eivät ole saatavilla kaikille, erityisesti maaseuduilla. Latviassa ja Itä-Euroopassa tilanne on, on, ollut, on kuitenkin parempi kuin heti 90-luvun aikana tai sen jälkeen. Moni saaneista, kuten kuulimme, asuu Sahalan, Saharan, etelä, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Sen takia meidän pitää torjua uskonnollisia kultteja, jotka edistävät kaikenlaisia seksuaalisia ö, kohteluja. Kiitos. Nyt sitten menettelemme puhujalistaa. Edustaja Heis, olkaa hyvä. Eh, thank you, President. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin eh, toivottaa komissaarin tänne tänään. Haluan kiittää häntä hänen tekemästään työstä, kun tämä korkean tason kokous lähestyy. Kuten täällä on sanottu, viime aikoina AIDSin ja HIVin torjumisen eteen on tehty suunnattomasti työtä, mutta edelleenkin suunnattoman määrän ihmisiä täytyy vielä maapallollamme elää tämän taudin kanssa. 16 miljoonaa ihmistä ainakin elää AIDSin, AIDS-sairauden kanssa antiviruslääkkeiden, antiretroviruslääkkeiden ansiosta. Minun omassa maassani viime vuoden luvut olivat sellaiset, että viiteen vuoteen oli eniten uusia tapauksia. Ainakaan, ainakin kolmannes irlantilaisista eivät välttämättä tiedä olevansa, näistä taudin kantajista tiedä olevansa taudin kantajia. Meillä on siis vielä paljon tehtävää Euroopassakin. Kiitos. Kiitos edustaja Caputo. Eh, presidente. Kiitoksia puhemies. On erittäin tärkeää, että äh, parannamme globaalista kansanterveyttä, koska se äh, koskee koko sukupolvea. Äh, AIDS ja HIV ovat globaali draama. Se, me tiedämme, että ähm, miljoonat ja taas miljoonat ihmiset joutuvat elämään taudin ja tartunnan kanssa ilman, että saavat asianmukaista hoitoa tai lääkkeitä. Meidän on otettava huomioon samanaikaisesti ennaltaehkäisypolitiikka, myöskin terveys- ja terveydenhoitopolitiikka ja sosiaalipolitiikka. Meidän on ehdottomasti pantava piste stigmatisoinnille ja tautiin sairastuneiden syrjimiselle. On tärkeää, että YK kokouksessa New Yorkissa tehdään vahvoja päätöksiä. Mm, on tärkeää, että että politiikan ja poliittisten toimien ja päätösten lisäksi parannetaan hoitomuotoja ja erilaisia keinoja, joiden avulla epidemia voidaan kitkeä juurineen vuoteen 2030 mennessä. Meidän on tehtävä enemmän niin rikkaissa kuin köyhissäkin maissa. Puhemies, on hieno nähdä että tuleva YK on kokous ollaan järjestämässä aitsivastaisessa taistelussa, ja kärsitään 8-10. kesäkuuta YK on päämajassa New Yorkissa. Viimeaikaiset tutkimustulokset äh, aiheuttavat huolta, sillä sen mukaan 36 miljoonaa ihmistä elää AIDSin, elää hoivien kanssa ja enemmistö 16 miljoonaa asuu Afrikassa lisäystä on ollut aitse tutkimuksen rahoituksen suhteen vuosituhannen vaihtamisen myötä, mutta edelleenkin 38 miljoonaa ihmistä kärsii taudista ympäri maailmaa. Sen takia on tärkeää, että jatkamme työtämme AIDSin suhteen. Rahaa ei ole nyt riittävästi, pitää pitää rahaa, pitää rahaa tutkimukselle esille ja huolehtia, että lääkkeet saadaan useammille ihmisille ympäri maailmaa. Ja pitää saada tietoa ja valistustyötä ennaltaehkäisyn suhteen myös. Kiitos. Kiitos puhemies. Haluaisin eh, kertoa teille henkilökohtaisesta kokemuksesta 90-luvulta. Tuo kokemus itse asiassa opetti minulle, että tietoisuuden lisääminen on äärimmäisen tärkeää ja että HIV-tartunnan saaneet saattavat tulla ihan ongelmaksi yhteisössään. Heillä on lapsia, jotka käyvät koulua, heillä on vaimo, joka joutuu kohtaamaan naapurit päivittäin. Näin oli 90-luvulla ja tämä tuntemani henkilö asui todella pienessä kaupungissa. Haluaisin muistaa, että valistaminen ja ennaltaehkäisy ovat asioita, joihin on investoitava. Euroopan unionin on oltava myös jatkossa johtaja. Vain tietoisuutta lisäämällä ja investoimalla hoitoon, ennaltaehkäisyyn ja valistamiseen tästä mm, voidaan päästä. Kiitos sitten komission jäsen Andriy Kaitis, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvon jäsenet, haluan kiittää teitä parlamentaarikkoja hedelmällisestä keskustelusta. Te mainitsitte tärkeitä asioita, varhainen diagnosointi, varhainen hoito, järkevä huumepolitiikka, sosiaalipolitiikka, seksuaalisen riistämisen, riiston vähentäminen, patenttioikeudet, naisten ja tyttöjen seksuaalioikeudet, pääsy hoitoon, lääkärin saatavuus, investoinnit, tutkimus. Kaikki nämä tulivat, asiat tulivat mainituksi, kaikki nämä ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. Haluan kiittää teitä näistä puheenvuoroista. Ne on selvää, että jos me haluamme torjua hiviä, niin Mm, emme ole vielä tien päässä, vaikka olemmekin eteenpäin menneet. Me on, se on totta, että vain yhdessä voimme onnistua. HIV koskee kaikkia maita riippumatta näiden maiden kyvystä vastata tähän haasteeseen. Se koskee myös kaikkein äh, haavoittuvaisimpia ihmisiä, eikä se pysähdy kansallisilla rajoilla. Siksi me tarvitsemme solidaarisuutta, johdonmukaisuutta. Meidän täytyy olla solidaarisia niitä kohtaan, jotka elävät meidän keskuudessamme ja myös niitä, jotka eivät pääse, joilla ei ole varaa lääkkeisiin ja yleiseen terveydenhoitoon on tärkeää, että toimimme sekä EU-ssa että naapurimaissamme että kaikkialla maailmassa. Meidän täytyy ka- käyttää kaikki välineet ö, hyväksemme, joita meillä on käytössämme. Ja olen luottavainen sen suhteen, että tällä viikolla myöhemmin järjestettävä korkean tason kokous ö, tulee tekemään oikeita päätöksiä ja lähettämään myös maailmalle oikean merkin. Kiitos komission jäsen Andriy